kuunnelle teitä. Kuten puheenjohtaja totesi, otamme huomioon keskustelun täällä ja välitämme tiedon perjantaina ministerille. Kiitoksia kovasti rouva puhemies. Merci, euh, Madame Malmström. Kiitoksia rouva Malmström. Näin päätämme tämä keskustelu. Äänestys toimitetaan, kuten totesitte, toukokuun ensi istunnossa. Nyt esityksestä mukaan meillä on neuvoston ja komission julkilausumat matkustajarekisteritiedoista. Aloitetaanpa herra Lopez Garridosta neuvoston nimissä. Gracias, señora presidenta. Kiitos puhemies. Lissabonin sopimuksen mukaisesti neuvoston Puheenjohtajavaltio ehdotti kahta sopimusta, jotka koskevat PNR-sopimuksia 2007 Yhdysvaltain kanssa ja 2008 Australian kanssa. Ja on pyydetty, että Euroopan parlamentti hyväksyisi molemmat sopimukset, jotta ne voisivat astua voimaan lopullisesti, sillä tällä hetkellä niitä pannaan täytäntöön ainoastaan väliaikaisesti. Euroopan parlamentin on Lissabonin sopimuksen perusteella hyväksyttävä tai ei nämä sopimukset ja niiden pohjalta käy ilmi, minkälaisin ehdoin voidaan kolmansien maiden kanssa jakaa niiden henkilöiden nimet, jotka matkustavat Euroopan unionista ulkopuolelle. Olemme tietoisia siitä, että täällä on aikaisemmin asiasta keskusteltu, että Euroopan parlamentti on huolissaan erityisesti siitä, miten nämä tiedot kerätään, nämä henkilötiedot ja miten ne toimitetaan eteenpäin. Eli kyseessä ovat sellaiset tiedot, että joku on matkustajaluettelossa, henkilön tarkoitus on lentää, liikkua jonnekin Euroopan unionin ulkopuolelle ja siksi neuvosto on pyytänyt, että komissio esittäisi suuntaa antavan asiakirjan tähän liittyen. Päätöslauselma ehdotus, joka on meidän käsimme tullut, vaikuttaa oikein hyvältä. Olemme oikein tyytyväisiä siihen, että täällä on rakentava lähestymistapa selvästi, eli kun meillä ei nyt olisi äänestystä tulossa ja toisaalta päätöslauselmassa pyydetään mekanismia, jolla voidaan myöhemmin uudelleen tarkistaa näitä sopimuksia. Yhdysvaltain suhteen meillä on jo olemassa tietoa siitä, miten tämä tarkistaminen tapahtuisi ja kun komissio tekee ehdotuksen uudeksi sopimuksi Yhdysvaltain kanssa, niin neuvosto ottaa siihen kantaa. Ja jos ajatellaan Australian sopimusta, sitä ei ole, sen toimintaa ei ole vielä uudelleen tarkasteltu ja komission tehtävänä on sitten päättää, aiotaanko tällainen tarkastus tehdä ennen kuin uusi neuvottelumandaatti astuu voimaan, kun komissio ehdottaa uutta neuvottelumandaattia Yhdysvaltain ja Australian suuntaan. Neuvosto paneutuu näihin tarkkaan ja tuolloin, kuten aina muullankin, otamme hyvin tarkkaan huomioon Euroopan parlamentin toiveet. Mitä tulee sitten tämän ehdotukseen tai pyyntöön, minkä neuvosto osoittaa komissiolle, että voitaisiin yleisemmin säännellä sitä, miten matkustajaluetteloiden nimiä käsitellään pitää muistaa, että komissio ehdotti jo 2007 puitepäätöstä, vaikka Ruotsin kaudella, puheenjohtajakaudella hyväksyttiin sellainen päätös, että keskusteluja tästä puitepäätöksestä ei jatkettaisi siitä syystä, että Ruotsi puheenjohtajavaltainen ajatteli aivan oikein, että Lissabonin sopimus oli astumassa voimaan, ja koska tästä on tulossa yhteispäätösasia, niin pitää jäädä odottamaan parlamentin kantaa. Tästä syystä puheenjohtajavaltio ei nyt voi ottaa kantaa tulevan yleisen toimintatavan linjoihin koskien siis sellaisia matkustajia, jotka ovat matkustajaluettelossaan luettelossaan matkustamassa Euroopan ulkopuolelle ennen kuin komissio tekee siis tätä koskevan ehdotuksen ja niin se käsitellään yhteispäätösmenettelyssä ja tämän on käsittelytapa sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astui voimaan ensimmäinen marraskuuta. Joka tapauksessa voin sanoa, että tässä ollaan aika lailla samoilla linjoilla kuin mitä käy ilmi niistä kriteereistä ja ajatuksista, jotka löytyvät päätöslauselma luonnoksesta, jonka parlamentti on laatinut. Tässä on kolme sekaa, joita haluaisin korostaa. Ensinnäkin, että tietoja voidaan käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin ne on kerätty. Tämä on samantapaista kuin se, mitä aikaisemmin sanottiin niin kutsutun SWIFT-sopimuksen osalta. Ja sitten toiseksi kyseisten tietojen keruu pitää tehdä tietosuojalainsäädäntöä noudattaen ja toisaalta tarvitaan myös tiettyjä takeita ja varotoimia liittyen näiden tietojen toimittamiseen kolmansiin maihin. Nämä ovat tärkeitä seikkoja, jotka löytyvät kyseistä päätöslausumaa luonnoksesta, johon voimme yhtyä. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos. Rova Malmström komission puolesta. Madame la Présidente, honorable members, Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä parlamentin jäsenet. PNR-tietojen keräämisen tärkeys on tunnustettu myös EU-ssa. Sitä käytetään terrorismin torjunnassa ja muussa rikollisuuden torjunnassa. Tietosuojaperiaatteiden kunnioittaminen on tärkeää ja näitä tietoja käytetään vain tiettyihin lainkäyttötarkoituksiin. Me olemme laatineet sopimuksen joukon maiden kanssa, PNR-tietojen siirrosta. USA ja Australian kanssa meillä on sopimukset ja nyt ne halutaan saada päätöksen. Päätöslauselma esitetään äänestämisen lykkäämistä ja halutaan, että komissio laatisi kaikki sopimuksiin vaatimuksia. Haluan, että komissio myös neuvottelisi uudelleen nämä sopimukset uuden neuvottelun valtuutuksen pohjalta. Mielestäni tämä on hyvä kanta. Päätöslauselmassa viitataan myös PNR-sopimukseen Kanadan kanssa. Sopimus liittyi kanadalaisiin sitoumuksiin ja komission päätöksiin. Asiakirjat menivät umpeen viime vuoden syyskuun lopulla. Siksi tarvittaisiin uusi sopimus Kanadan kanssa. Käytännön syystä se ei ollut mahdollista ennen vuoden 2009 syyskuuta tehdä. Tämä ei kuitenkaan vähennä tietosuojan tasoa PNR-tiedoissa, joita toimitetaan Kanadalle. Sinällään tiedot eivät mene umpeen, se ei pääty koskaan ja siksi sopimus on voimassa. Kanadan asianomaiset viranomaiset ovat toimittaneet kirjeen neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltiolle, että se kyllä jatkaa sitoumuksissaan, kunnes uusi sopimus saadaan. Haluaisin kiittää esittelijää Interfeltia ja muita poliittisia ryhmiä rakentavasta lähestymistavasta näihin asioihin kun ajatellaan sopimuksia USA ja Australian kanssa, että ne ovat vain toistaiseksi sovellettavissa ennen kuin saadaan uusi sopimus, niin tällä välin aion esittää kolme suositusta neuvotteluohjeiksi neuvostolle paketin aikaansaamiseksi. Siellä on ensinnäkin tiedonanto PNR-strategiasta, yleiset vaatimukset kaikissa PNR-sopimuksissa kaikkien maiden kanssa. Toiseksi kaksi neuvotteluohjetta USA ja Australian kanssa sopimuksista ja uusi sopimus Kanadan kanssa myös. Kolmanneksi uusi komission esitys PNR-tiedoista vaikutusten arvioinnin jälkeen. Siinä huomioidaan teidän suosituksenne tämän päätöslauselman pohjalta, mutta myös marraskuuta 2008 olevan päätöslauselman mukaan huomioidaan ennen kaikkea tietosuojavaltuutetun näkemykset, 29 artikla, työryhmä ja kansallisten tietosuojavaltuutettujen näkemykset. Minä uskon, että on erittäin tärkeää saada eurooppalainen PNR-järjestelmä samaan aikaan, kun me haluamme saada aika johdonmukaisuutta ja koherenssia sisäisessä politiikassamme. Toisin sanoen johtopäätöksenä, rouva puhemies, olen kiitollinen tästä päätöslauselmasta ja minä toimin näiden suositusten mukaisesti ja odotan mielenkiinnolla työtä teidän kanssanne tämän tiimoilta. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia rouva komission jäsen. Ja nyt puheenvuoron saavat puhujat puolueen ryhmien nimissä herra Axel Foss, kaksi minuuttia. Vielen Dank, ähm, sehr geehrte Frau Kommissarin, Herr Rats. Kiitoksia komission jäsen Maa. PNRssä, kuten Swiftissäkin, yritetään auttaa terrorismin torjuntaa globaalilla tasolla. Yritetään sovittaa ne perusoikeuksiin kaikkien kansalaisten yksityisyyden suoja ja tietosuoja. Meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että Euroopassa ja maailmassa mobiliteetin aikana, jos ei ole nopeaa tietojenvaihtoa, niin riittävää turvallisuutta ei voi olla. Ja digitaaliaikana meidän täytyy suojassa ja tietosuojassa taata, taata tietoja suoja myös. Rikollisuuden torjunnassa tarvittavat tiedot ja sitten taas yksityisten suojaan kuuluvat tiedot täytyy erottaa paremmin toisistaan. Ja kun otetaan huomioon tällaisia asioita, kuten tietojen säilyttämisen aikana, täytyy ottaa sopimuksen mukaan. Täytyy tarkistaa, että voiko kirjallisissa tapauksissa olla poikkeuksia. Ja sitten PNR-tietojen käytössä täytyy ottaa huomioon myös vakavat rikokset. Tähän kuuluvat kuten, asiat kuten ihmiskauppa, murha, väkivalta, lapsipornografia, huumekauppa. Pidän hyvänä sitä, että kun tehdään tai että tätä päätöstä lykätään ja voidaan perusmalli kehittää kaikille tällaisille sopimuksille tulevaisuudessa. Ja että meidän käsityksemme tietoisesta otetaan huomioon. Ehkäpä tulevaisuudessa voitaisiin ajatella myös sitä, että terrorismin ja rikollisuuden torjunnassa – yhdessä voitaisiin transatlanttisen kumppaneiden kanssa saada aikaan jonkinlainen yhteinen instanssi, ja se olisi varmasti askel siinä, että globaalisti voidaan torjua globaaliksi tullutta rikollisuutta. Kiitoksia, herra Foss. Nyt rouva Zippel, neljä minuuttia. Ja, schön danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, rouva puhemies. Joitakin periaatteellisia asioita haluan sanoa tästä sopimuksesta. Swiftin kanssa on tietysti yhteisiä asioita, mutta myös eroja. Jos parlamentin pitäisi päättää tänään PNR-asiasta, niin ei ole se muuta mahdollisuutta kuin äänestää vastaan. Se on ihan selvää, koska nämä huolet ovat edelleen suuria tästä sopimuksesta. Haluan nyt käsitellä niitä yksityiskohtaisesti. oli hyviä syitä lykätä tätä äänestystä. Sanon silti hyvin selvästi, että meille se ei tarkoita sitä, että, että sitä saadaan lykätä liian pitkälle, että nyt sitten vuosina olisi väliaikainen sopimus, vaan meille on kovin tärkeää, että päästään nopeasti uuteen neuvottelumandaattiin ja mahdollisesti ennen kesätaukoa, jos mahdollista, että saadaan nopeasti selkeys yksityiskohtaisissa kysymyksissä, että miten näitä tietoja käsitellään ja mitä tietoja tähän pitää ottaa mukaan. Tietosuojella on tärkeä osansa ja haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja käsitellä tätä kysymystä, että minkälaisia tietoja pitää ylipäätänsä antaa. 19 erityistietoa kuuluu näihin PNR-tietoihin. Olen saanut selville, että on tietysti mm, mahdollisesti, jos halutaan, niin näistä yksityiskohtaisista tiedoista tehdä persoonallisuusprofiileja. Ne, kenen kanssa meillä tällainen sopimus on, niin eihän meillä ole intressiä siihen että näitä tietoja ei lopulta tuhottaisi. Mutta jos tällaisia tietoja ei edes käytetä, josta voitaisiin tehdä persoonallisuusprofiili, niin täytyy ajatella, että pitääkö niitä edes kerätä. Tai että jos sopimukseen tullaan, niin annetaanko ne, täytyykö ne kaikki sitten antaa eteenpäin? Se on ihan olennainen kysymys. Ja tietysti täytyy myös tarkistaa, että ne tiedot, jotka annetaan, niin mitkä ovat siinä sitten tietoisuojasäännökset. Nyt tiedetään jo molemmissa sopimuksissa Australia ja Yhdysvallat, että nämä säännökset ovat hyvin erilaiset. Sitten jos muut valtiot haluavat samanlaisen sopimuksen, niin silloin täytyy varmistaa, että jokaisessa tapauksessa, kun sopimuksesta sovitaan, niin erityistandardit täytyy olla voimassa ennen kuin tietoja käytetään, niin täytyy katsoa yksityiskohtaisesti näitä asioita. Alun perin sanotaan, että kysy on torjunnasta. Nyt on kyse myös vakavista rikoksista. No, voihan siitä puhua, mutta sitten äh, täytyy käsitellä asiaa hyvin yksityiskohtaisesti. Tiedämme jo, että EUn sisällä oikeuskulttuurit ovat hyvin erilaisia. Ja se voi tarkoittaa sitä, että määritelmä sille, että mikä vakava rikos on, niin ovat myöskin erilaisia. Eli tässä täytyy vielä yksityiskohtaisesti katsoa, että mistä asioista puhutaan, kun puhutaan vakavista rikoksista. Toivon, että tulevaisuudessa, kun sopimusta pannaan toimeen, niin siihen kuuluu se, että on säännöllistä tietojen vaihtoa toimijoiden välillä. Maa viittasi siihen, että ensimmäinen uudelleenarviointi on ollut Yhdysvaltojen kanssa olevasta sopimuksesta – mutta tuloksia ei siitä vielä ole. Helmikuussa tätä tehtiin, joten toivoisin, että tulevaisuudessa ei pelkästään saataisi raporttia säännöllisesti, vaan että nämä raportit todellakin sitten välittömästi saataisiin parlamentin käyttöön. Uskon, että on hyvin tärkeää, Se, että tämän tähän keskustelun perusteella voi tehdä sen johtopäätöksen, että hyvään sopimukseen varmaan päästään ja odotan neuvottelu ihan positiivisella mielellä. Kiitoksia Rova Zippel, sitten Rova Intefeld, kolme ja puoli minuuttia. Thank you, chair. Um... Kiitos puhemies. Kollegat, ensinnäkin esittelen haluaisin kiittää varjoja erinomaisesta, hedelmällisestä yhteistyöstä saatiin aikaan yhteinen päätöslauselmaesitys, eikä tämä nyt ole mikään viimeinen vaihe neuvotteluissa. Tämä tarina jatkuu. Nyt me mietimme tätä neuvoston pyyntöä saada suostumus parlamentilta USA ja Australian kanssa tehtäviin sopimuksiin. Parlamentti on aina kriittisesti suhtautunut siihen, että käytetään ja vaihdetaan PNR-tietoja 2004. Parlamentti halusi kumota sopimuksen USA kanssa tuomioistuimessa. Siksi olisi epäjohdonmukaista ajatella meidän kantoja aikaisemmin, että me suostuisimme tähän pitemmittä puhetta. Parlamentti on kuitenkin vastuullinen ja yhteistyöhaluinen, kuten aina. Siksi sovimme, että jos hylkäämme kaksi sopimusta, niin tulee epävarmuutta oikeudellisesti ja käytännön ongelmia toimijoille ja matkustajille. Siksi esitämme, että lykätään äänestystä ja niin, että komissio voi laatia johdonmukaisen lähestymistavan PNR-tietojen käyttöön. Niin, että on joukko yksinkertaisia periaatteita. Olen iloinen, että komission neuvosto ovat omaksuneet tämän strategian, että ovat sitoutuneet tekemään joustavasti ja nopeasti työtä. Komission pitäisi varsinkin toimittaa PNR-paketti ennen kesälomia. Tällainen johdonmukainen yhtenäinen lähestymistapa on pragmaattinen vaihtoehto, kun yhä useampi maa vaatii matkustajatietojen siirtämistä. No sitten totta kai tässä on Kanadan kanssa oleva sopimus ja mikä sen oikeudellinen asemakin nyt on, ei sekään ole ihan selvää. Tai sitten uusi PNR-järjestelmä Euroopan mittakaavassa. Tässä on useita perusperiaatteita, vähimmäisvaatimuksia PNR-pakettia varten. Ne ovat tavallaan meidän ehtomme suostumuksen antamiseksi. Tärkeimmät sanat ovat tässä, tai tärkeä sana on suhteellisuus, koska täytyy osoittaa vakuuttavasti, että tätä tarkoitusperä ei voida saavuttaa vähemmän intrusiivin keinoin. Me nimenomaan joudumme tarkastelemaan API- ja estätietoja. Me tarvitsemme esimerkiksi tehtäväksi eron sen, kun on kyse massiivisesta keruusta ja käytöstä kaikkien matkustajien osalta, kun tehdään automatisoituja hakuja tai profilointia, tai sitten kohdennetut haut tiettyjen epäiltyjen kohdalla, jos niitä on yksilöity, jos eivät ole tulleet lennolle tai esimerkiksi kyse on kahdesta eri asiasta ja siinä on tehtävä selvä ero. Toiseksi täytyy olla selvät rajoitukset myös tiukasti, kuten olemme aikaisemmin vaatineet päätöslauselmissa. missä haluamme, että tietoja käytetään pelkästään lainkäyttötarkoituksiin, turvallisuustarkoituksiin, täsmällisten määritelmien nojalla. Siis jos ajatellaan kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus tai terrorismi, niin täytyy tarkkaan tietää, mistä puhuu. PNR-tietojen käyttö edellyttää meidän tietosuojastandardeja. Se on meidän vastuullamme Eli me edustamme omia kansalaisiamme. Heillä on oikeus tietää, että kansainvälisissä suhteissa ja sisäisessä politiikassa me noudatamme eurooppalaista oikeutta. Lopuksi me tunnustamme sen, että lain käyttöviranomaiset tarvitsevat keinoja tehdäkseen hommansa liikkuvuuden aikoina, mutta Euroopalla on myös velvollisuutensa suojella oikeuksiamme ja vapauksiamme. Minä uskon, että tulevassa pnr paketissa meillä on loistava tilaisuus saada kaikki oikein. Kiitos. Kiitoksia Rova Intervelt. Seuraavasti puheenvuorossa Albrecht, puolitoista minuuttia. Äh, Kiitoksia puhemies. En toista sitä, mitä kollegat ovat todenneet, he ovat aivan oikeassa. Sen sijaan yleisempi kommentti. En tiedä, oletteko nähneet Minority Report-elokuvan. Jos ette, niin katsokaapa tuo elokuva. Siinä nähdään, miten tulevaisuuden poliisiviranomaiset pyrkivät käyttämään järjestelmiä pidättäkseen ihmisiä ennen kuin he ovat edes rikoksia tehneet. Se on ikään kuin ennakoimista, katsovat tulevaisuuteen ja tarkkailevat ihmisten tuntemuksia ja tunteita koko ajan hieno juttu. Se on varmasti täysin toimiva järjestelmä, mutta sitten käy niin, että yksi poliisi joutuu myös hyökkäyksen kohteeksi ja koko korttitalo kaatuu. Totta kai Sekin on hyvin ajankohtainen elokuva, nyt sitten pitkästä sen enempää tällä juonella. Mutta se, että käytettäisiin erottelematta kaikki matkustajien tietoa ilman profilointia tai mitään muuta, tai tehdään vain profilointia, niin sitä tehdään jo sitten 11. syyskuuta on tehty näin 21 vuoden jälkeen. Se, että te, käytetään tietoja vain summa mutikassa ilman minkäänlaista suojaa, mitä meillä on, Euroopan unionissa, niin se on yhtä myös perustuslakia vastaan. Se, että oletetaan ihminen on syytön, ellei toisin todisteta tai olla täysin sattumavaraisia. Tämä sopimus, jota on esitetty EUn, USA ja Australian kanssa tietojen toimittamisessa on mielestämme sellainen, joka loukkaa meidän perustuslaillisia oikeuksiamme ja myös perusoikeuksia ja vapauksia. Euroopan parlamentissa emme voi tätä vahvistaa, vetoamme komission neuvostoon, että he laativat uuden neuvotteluvaltuuden ja suojelisimme kansalaisia tämän tyyppisiä käytäntöjä vastaan. Now tour de monsieur Richard Karnerski pour deux minutes. Herra Karnerski, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, ja nie jest... Kiitoksia, rouva puhemies. Minä en ole mikään filmikritikko, kritikko niin kuin edellinen puhuja vaikutti olevan. Enkä halua välttämättä sitä, että täällä puhutaan nyt sitten filmi, filmistä muotona, Mutta mennään takaisin meidän keskusteluun oikeastaan tässä. Matkustajatietojen välitys, se pitää olla, katsoa ihan normaalina asina. nämä tiedot, mitä voidaan käyttää rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Se on sinänsä hyvä asia. Ja se on sitten tullut poliittisen keskustelun kohteeksi meidän talon ja parlamentin siis ja, ja neuvoston välillä. Näin. Tämä projekti sisällöllisesti on perusteltu, mutta neuvosto on sen ottanut käyttöön. Ja he pitääkin konsultoida parlamenttia tässä. Ja tämä on väärin, koska tämä hyvin yksinkertaisen projektin vastustajiksi tulevat tietenkin ne, jotka he tukevat tavallaan kyllä tietojen välitystä, mutta he sitten samalla ottavat myöskin esille parlamentin oikeudet vahvana toimielimenä. Minusta tulee sellainen kuva, että tämä matkustajatietokeskustelu, niin tavallaan tämän järjestelmän tukijat nyt laittaa tänne vastustajien nurkkaan, koska he eivät tietenkään ymmärrä sitä, kuinka neuvosto asiaa käsittelee. Tämä on ensimmäinen kerta kansainvälisissä asioissa. Ja myös tänä päivänä meidän pitää sittenkin pystyä myös poliittisesti osoittamaan tämä, osoittamaan tämä asia ja rangaista neuvostoa tästä. Tässä nyt kyllä heittää paljon hyviä asioita pois pesuveden mukana. Nekin me annamme neuvolle nyt tästä muistuksen, mutta samalla myöskin vähennetään taistelua järjestöntärikollisuutta vastaan. Kiitoksia edustaja Svensson, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Toisin kuin aiempi puhuja, haluaisin kiittää Albrehtia siitä, että hän on verrannut tätä elokuvamaailmaan. Minä olen sitä mieltä, että on tärkeää, että joskus käytetään kulttuuria viemään eteenpäin sitä yhteiskuntakritiikkiä, josta meidän pitää ottaa oppia täällä parlamentissa. Haluan myös kiittää esittelijää sitoutumisesta siitä, että turvataan oikeusturva tässä asiassa, kuten niin monissa muissakin. Toissapäivänä Espanjan puheenjohtajavaltio totesi, että lentoliikenne vaikuttaa kansallista liikkuvuuteen ja se on perusoikeus. Meidän täytyy nyt keskustaa PNR-kysymyksestä, koska PNR-tietojen hyödyntäminen vaikuttaa siihen, kenellä on oikeus lentää ja kenellä ei siihen oikeutta ole. Tämä luonnollisestikin vaikuttaa myös oikeuksiin, ei pelkästään vapaaseen liikkuvuuteen, vaan se vaikuttaa myös allekirjoitettuihin kansainvälisiin yleissopimuksiin ja kansalaisoikeuksiin. EUn tavoite ja sisäisen vapaan liikkuvuuden tavoite on, että rajat poistuvat ja että EU johtaisi liikkuvuuden lisääntymisen. Kyllähän se näin tekeekin tietyille ihmisille, mutta turvapaikanhakijat, pakolaiset ja niin edelleen, jotka suurimmaksi osaksi ovat naisia ja lapsia, tässä päätetään siitä oikeudesta, saako lentää vai ei. Kyseessä voi olla oikeus elämästä ja kuolemasta. Siitä syystä on tärkeää, että me täällä parlamentissa ja komissiossakin todella tarkkaan tarkastelemme sitä, millä tavalla PNR-tietoja aiotaan käyttää, koska tässä on kysymys vapaasta liikkuvuudesta ja kansainvälisistä yleissopimuksista ja kansalaistemme oikeuksista. Euh, Kiitoksia edustaja Svensson, kun edustaja Möltser ei ole paikalla. Seuraavan edustaja Busutille kaksi minuuttia. Grazzi, signora President. Nxtaqt namel tlet punti fil-qosor. L-ewwel tadna kif qed nitkellmu fuq il-ftehim ta' Swift u Niin kun puhutaan tästä Swiftistä, niin tässä on tiettyjä oppeja, joita tästä pitää kyllä vetää. Ensinnäkin pitää todeta, että ensimmäinen oppi on se, mikä tämä opettaa parlamentille, on se, että sinulla on enemmän valtuuksia, sinulla on myös enemmän vastuuta. Ja tietenkin on selvää, että meillä on strategia tähän asiaan liittyen. PNR-strategia osoittaa sen, että myös parlamentti on ymmärtänyt, että meillä on enemmän valtaa ja tällä tavoin myös enemmän vastuuta. Ja tämä on tietenkin hyvä asia ottaa esille. Toinen kommentti. Tämä sopimus, onko se tarpeeksi tärkeä? Minun mielestäni se on erittäin tärkeä sopimus, koska meidän taistelumme terrorismia vastaan on tärkeä kansalaisten turvallisuudelle ja meillä on tärkeä vastuu juuri kansalaisten takia. Siis jotain tapahtuisi, niin kansalaiset kääntyvät meitä vastaan ja he kysyvät meiltä, että mitä me teimme heidän turvaamisekseen. Kolmas asia. Tämä sopimus herättää tiettyä, tiettyjä kysymyksiä tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta. Ja kyllä, kyllä se herättää kysymyksiä, se herättää huolenaiheita. Ja meidän pitää ainakin varmistaa se, että me katsomme näitä asioita ja löydämme ratkaisu, joka takaa sen, että kansalaisten edut on otettu huomioon jopa yksityisasioissa. Mm. Tämä päätöslauselmaehdotus, joka on edessämme, on hyvä, vakaa ehdotus, tasapainoinen ehdotus, ja se osoittaa selvästi, mitä parlamentti haluaa ja mikä ovat, mitkä ovat meidän tavoitteemme. Joten me haluamme osoittaa kaikille, että meidän toimivaltuumme, me käytämme sitä vastuullisesti. Haluan onnitella esittelijää loistavasta työstä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Busutil Ed Kadraui Kaksi minuuttia 30 sekuntia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä neuvoston puheenjohtaja ja komission jäsen. PNR-tietokeskustelu liittyy selkeästi myös SWIFT-asiaan. Kysymys on siitä, että saadaan turvallisuuden ja henkilötietojen suojan välille oikea tasapaino. Vaikeudet eurooppalaisessa ilmailussa viime päivien aikana ovat osoittaneet, miten tärkeä osa ihmisten ja tavaroiden kuljetuksella on tämänpäiväisessä yhteiskunnassamme. Jokainen menee enemmän tai myöhemmin jonnekin lentokoneella. Ei voi olla niin, että kymmeniä tietoja jatkuvasti annetaan eteenpäin, useimmiten tietämättämme, ilman että mitään takeita on sen suhteen, ettei niitä väärinkäytetä. Näin on yhä enemmän asianlaita, varsinkin Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, jotka pitkään ovat hyödyntäneet jo paljon erilaisia tietolähteitä saadakseen selville, onko joku henkilö epäiltyjen listalla ihan viisumihakemuksesta check asti. Kävin PNR-keskuksessa Washingtonissa ja sain siellä nähdä, että siellä vuorokauden ympäri kokonainen joukko tarkastelee ensimmäistä raakaluetteloa, jossa on noin 5000 nimeä, ja sitä sitten kavennetaan pienen luettelon, jossa on kourallinen ihmisiä, joille sitten pääsy kielletään USAhan. Ja vain hallinnollisesta tiestä voi hakea muutosta tähän asiaan. meidän täytyy ehdottomasti saada aikaiseksi ainakin vähimmäisvaatimukset, jotka löytyvät tästä päätöslauselmasta, kuten esimerkiksi sitä, että täytyy rajoittaa terrorismin jäljittämistä, kansainvälistä rikollisuutta. Se täytyy määritellä hyvin. Ja tämä tietysti on kaikki yhdenmukaista eurooppalaisen tietosuojastandardin kanssa. Ja se koskee myös tietoja, jotka annetaan muihin kolmansiin maihin. Minun mielestäni tarvitaan lisäselvyyttä näin sanottuihin arkaluontoisiin PNR-tietoihin, jossa on paljon eri, erilaista tulkinnanvaraa. Ehdottaisin, että annetaan uusi neuvottelumandaatti mahdollisimman nopeasti tässä asiassa niin, että saamme vastaukset kysymyksemme. Tuen neuvoston ja komission ponnistuksia tässä suhteessa ja toivon, että saamme seuraavien kuukausien aikana lisäselvyyttä tähän asiaan. Puhemies, kiitoksia edustaja Kadraui. Seuraavana edustaja Stavrantini, niin puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies. No kyllä jännitys on vähän laantunut, hyvät naiset ja herrat. Edustaja Innet Felt on tehnyt aivan upean e, esityksen, ja joka nyt viedään päätökseen. Se on erittäin hyvä asia. Olen myös samaa mieltä hänen kanssaan. Minun mielestäni on järkevää, tällä hetkellä todeta se, että me saamme yhden selkeän direktiivin kaikille PNR-tiedoille tulevaisuutta varten ja otamme huomioon suhteellisuuskysymykset ja sitten otamme ne vaatimukset esille, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä silloin, kun torjutaan terrorismia ja teemme selväksi, että se on tavoite eikä mikään muu. Ja lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon, että tässä on vastavuoroisuutta. Ja näin ollen annetaan ehdottomat määräajat kaikille tietojen siirroille. Meidän täytyy pitäytyä siinä ja meidän täytyy samalla pitäytyä myös perusoikeuksissamme. Eurooppalaiset perusoikeuskirja on nyt hyväksytty ja näin ollen sen täytyy myöskin heijastua tällaisessa PNR-sopimuksessa. Siitä syystä minusta vaikuttaa nyt oikealta hetkeltä myös esittää asia nyt eurooppalaiselle perusoikeusvirastolle Viinissä. Ja haluan komissiolta kysyäkin, sitä, että tehdäänkö näin. Ja toinen asia meidän tulisi myös ottaa huomioon, se on se, että on huomattu, että hyvin usein kansalaiset joutuvat antamaan tietonsa lentoyhtiölle, joka ei itse asiassa liity tähän asiaan mitenkään. Tällaista välittäjää roolia ei pitäisi olla, eivät jotka siinä roolissa halua olla. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia edustaja Sauksantini. Cornelia Ernst, minuutti. Vielen Dank. Kiitoksia. Vapaus äh, tuolla pilvi yläpuolella, kuten eräs laulaja on todennut, niin se tehdään nyt tässä sopimuksessa USAn kanssa, jossa puhutaan matkustajatietojen jakamisesta. jakamisesta. Mitä vaikutuksia tällä vapaalla sitten jo tällä hetkellä on Yksi meidän ryhmämme työntekijä koki sen elokuussa, koska USA-laiset luulivat häntä terroristiksi, niin he kielsivät hänen koneensa ylittävän USA-ilmatilan. Meillä on huomattavia haittoja tästä. Ja myöhemmin tuli selville, että tässä oli väärinkäsitys vaan kyseessä. Jo tänä päivänä usa viranomaiset ovat erilaisia tietoja, luottokorttietoja toiveita ruokavaliosta, henkilötietoja ilman mitään tarkkoja määräyksiä. Haluaisinkin vain todeta, että tämänkin me hylkäämme, kuten myöskin sen, että jaettaisiin kaikkia massatietoja eteenpäin, niin kuin tällä hetkellä PNR-tietojen puitteissa tehdä. Eli tässä muodossaan se ei saa meidän tukeamme, koska tämä ei ole asiaan liittyvä, eikä suhteellinen, eikä hyödyllinen. Emme voi sallia sitä, että tällainen proaktiivinen riskianalyysi tapahtuu matkustustietojen perusteella. Ja jotenkin tarvitsee myös sopimuksen yksityisen suojasta USAn kanssa. Kyllä tämä pitää avata myöskin tämä mahdollisuus kanteiden avaamiseen eh, Euroopan kansalaisille tässä asiassa. Kiitoksia. Manfred Weber. Ja Manfred Weber, kaksi minuuttia. Puhemies, eh, komissaari, neuvoston edustaja. Ensinnäkin minä haluaisin lähteä mukaan tähän tärkeään keskusteluun mukaan, kun kuulin, että neuvosto katsoo uusia tietoja liittyen SWIFT-sopimukseen. No me tiedämme, mitä Lissabonin sopimuksessa tarkoittaa ja mitä vaikutuksia sitten parlamentin oikeuksia. Meillä on enemmän oikeuksia Euroopassa. Toivottavasti nyt samanlainen tapahtuma nyt PNR-tietojen suhteen, eikä tässäkin pystytään taistamaan paremmin eurooppalaisten etujen puolesta. Toinen huomautus. Varmaankin kaikki olemme samaa mieltä, että oikeusturvan kannalta, kun ajatellaan lentoyhtiöitä ja kansalaisiamme, niin tällaiset sopimukset ovat tietenkin järkeviä. Ne standardit, joita me haluamme, ovat yhteisessä päätöslauselmassa hyvin mukana. Kolmanneksi asia, joka ei liity suoraan näihin sopimuksiin, mutta jotenkin liittyy asiaan jotenkin, mitä me keskustelun neuvostossa. Onko meillä ehkä tarvetta eurooppalaiselle PNR-järjestelmälle? Pitääkö tällainen luoda? Viiden uhka meillä oli tällainen tässä Detroit-tapauksessa, kun henkilö nousi lentokoneeseen ja halusi lentää Detroittiin. Se oli vähän ennen joulua viime vuonna. Nyt kuulimme, että Iso-Britannia tiesi, että tämä henkilö on ehkä vaarallinen mutta se tieto, että pääseekö hän sitten koneeseen vai ei, tai kun päättää tästä asiasta päätetään koneeseen, niillä ei ole tietoa saatavilla. Joten ei kysymys ole siitä, etteikö ole tarpeeksi tietoa saatavilla Euroopassa. Kyllä me tiedämme, ketkä ovat vaarallisia, vaan ongelma on se, että ne tiedot saataisiin oikeaan paikkaan, missä niitä voidaan käyttää vaarojen estämiseksi. Toledossa Espanja teki ehdotuksen, että yhdistettäisiin terrorismin vastaisten viranomaisten yhteistyötä Euroopassa, voidaan näin paremmin verkottaa viranomaisia. Tätä ehdotusta ikävä kyllä ei otettu eurooppalaisten ministerien taholta esille. Täällä tehtiin vain ehdotus, että uusi, uusia tietoja kerättäisiin. Minusta kuulostaa siltä, että tämä on ainakin helpompi tapa sisäministerille kerätä vain lisää tietoja, mutta minä pyytäisin, että viranomais pitäisi verkottaa paremmin. Tällöin myöskin terrorismin vastainen taistelu toimisi paremmin. Tämän Kiitoksia edustaja Weber. Seuraavaksi Fajon. E Kiitoksia puhemies. Parlamentin jäsenet varmasti tietävät, mitä merkitys näillä henkilötiedoilla on, kun pyritään takaamaan turvallisuus lennoilla Lentoliikenteen tämänhetkinen kaos osoittaa, miten paljon matkustajia todella joka päivä on ja se näkyy myös selkeästi siitä, miten huonosti lentoyhtiöllä nyt menee, kun lentoja ei saa lentää. Valtavat ihmismassat odottavat paikkojaan seuraaville, kone- seuraaviin lentokoneisiin. Jokainen lentokoneella matkustaja antaa tietonsa vain viranomaisille, jotka pyrkivät torjumaan, torjumaan järjestäytyntä rikollisuutta. Minusta se ei ole ongelmallista. Jos minä twiittaan netissä, niin en voi olla sitä vastaan, että ö, tätä kyseiset viranomaiset hyödyntävät. Mutta PNR-kysymyksessä olen huolestunut siitä, että meillä ei ole mitään standardia tiedostoa siitä, mitä tietoja pitäisi välittää, mitkä tavoitteet ovat, mihin näitä tietoja on tarkoitus käyttää. Uskoisin, että sopimus on aikaiseksi jo ennen kesää ja ehkäpä yksittäiset sopimukset Euroopan unionin ja muiden väiden välillä ovat samantyyppisiä, jossa on sama taso, turvallisuustaso ja tietosuojataso. Mitkä ovat ne menettelyt, joita käytetään, kun pyritään estämään se, että PNR-tietoja käytettäisiin muihin tarkoituksiin. Sillä henkilökohtainen profilointi etnisen taustan, uskonnon, sukupuolen, iän tai terveystietojen perusteella ei voi olla sallittua. Haluaisin lisätä, että, että yksikään tietonkeruujärjestelmästä ei ole sellaisena riittävä. Me emme voi estää terrorismia ilman, että tiedustelupalveluiden välillä välitetään tietoa. Tästä saimme muistutuksen varsinkin joulun aikaan, kun Detroitin matkalla olevaa matkustajakonetta yritettiin räjäyttää. Niin, tavoite on parempi yhteistyö ja terrorismin torjunta en halua missään tapauksessa sanoa ei tälle sopimukselle, siis se sopimus, sopimus takaa turvallisuuden kansalaisillemme. Mutta on vain oikein, että kansalaistemme oikeuksiin ja vapauteen ei puututa. C'est au tour de Eva Lichtenberger pour une minute. Kiitoksia, edustaja Lichtenberg, minuutti. Kiitos. Meillä on tänään jo kaksi, toinen asiakirja edessämme tästä sopimuksesta USAn kanssa, jossa on huomattavia tietosuojaongelmia. Tämä minusta vain vahvistaa sitä ehdotusta, joka meidän tietosuojavaltuutemme Hustings teki, että olisi järkevämpää luoda puitteissopimus transatlantisesta tietosuojasta. Tämä olisi hyvä asia molemmille puolille. Tämä helpottaisi asiaa huomattavasti. Yleisesti tämä osoittaa sen, että meillä on erilaisia turvallisuuskäsityksiä tällä ja Atlantin toisella puolella. Meidän pitää Euroopan parlamenttina pyrkiä siihen, että meidän komissiomme ei pelkästään hyväksy ja adoptoi sitä, mitä USA erottaa, vaan että myöskin järkevästi ja samalla tasolla keskustele heidän kanssaan meidän standardeistamme. Tämän takia määritelmä siitä, mikä on vaarallinen rikos, tämä pitää tehdä ehdottomasti ja pitää myöskin pystyä korjaamaan tietoja ja pitää myöskin olla tietosuoja aktivoitavissa, koska muuten tämä on kyllä no-go, eli tätä en voi hyväksyä. Kiitoksia herra Lichtenberg. Sitten Carlos Coelho, olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies. Hyvä ministeri, hyvä komission jäsen. Meitä kovasti huolestuttaa henkilötietojen siirtäminen Yhdysvaltoihin, koska niitä voidaan säilyttää siellä sitten vuosikaudet ja minkäänlaista oikeudellista suojaa kansalaisille ei ole tarjottavissa Yhdysvalloissa sopimus Kanadan kanssa on tosin ollut paljon hyväksyttävämpi, koska siinä on selkeät valvontamuodot ja lisäksi tätä valvontaa suorittaa oikeusviranomainen. Kyse on nyt yleissäännöksistä, joiden tulisi toimina, toimia pohjana tuleville sopimuksille kolmansien so- valtioiden kanssa tehtävissä sopimuksissa. Ja tällaisia ennakkotapauksia on ollut myös muiden valtioiden kanssa, mutta erityisen huolestunut olen juuri henkilötietojen suojasta tää, nyt tässä Yhdysvaltain sopimuksessa. Me tarvitsisimme tällaisen yhtenäisen järjestelmän Euroopan unionille ja Europolin täytyy ehdottomasti osallistua tähän työhön. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen ja ministeri ja hyvät edustajat minun mielestäni tällaista sopimusta ei voida hyväksyä, mikäli me emme saa tällaisten sellaisista tiedoista selkeitä takuita siitä, että vastavuoroisuutta ja suhteellisuusperiaatetta eh, varmasti noudatetaan näitä eh, tietoja eh, käytettäessä. Näitä tietoja toki voidaan meidän puoleltamme antaa eteenpäin, mutta niitä ei sitten ihan kuka tahansa saa käyttää eikä oikeutta tietokantoihin voi antaa kenelle tahansa. Minun mielestäni tätä äänestystä on ehdottomasti siirrettävä, jotta me saamme riittävästi aikaa ja tietoa neuvotteluista. Kiitoksia. No niin, sitten siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Rouva Tsikau, olkaa hyvä. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Henkilötietojen suojelu on yksi perusoikeuksista Euroopan unionin kansalaisille. Lissabonin sopimus vahvistaa entisestäänkin tätä, tätä totuutta ja myös Euroopan perusoikeusasiakirja asiasta puhuu. Jos me aiomme siirtää perus, näitä henkilötietoja, niin se täytyisi vastata tuohon vuoden 1995 komission ja neuvoston ja parlamentin perusdirektiiviin sekä sitten sen jälkeen tehtyihin lukuisiin eri direktiiveihin ja asetuksiin perusoikeuksiin. Nyt tämä uusi sopimus, joka on tehty tällaisissa, tällaisilla ehdoilla, ei oikeastaan ollenkaan käy. Meidän täytyy taata se, että nämä sopimukset vastaavat juuri niihin direktiiveihin ja asetuksiin, jotka äsken mainitsin. Ja nyt täytyy erityisesti saada tietää, mitä näille tiedoille sitten tehdään ja mihin niitä sitten varastoidaan eh, sähköisessä ympäristössä. Sen takia minä toivonkin, että kun henkilötiedoista puhutaan, niin vaaditaan tietynlainen aikamäärä näiden tietojen säilyttämisestä ja lisäksi täytyy ainoastaan näitä tietoja luovuttaa sellaisille tahoille, jotka, jo, jotka ovat oikeus, oikeudellis, oikeuden piirissä ja vastaavat Euroopan unionin vastaavia henkilötietojen säilöntäviranomaisia. Kiitoksia. Kiitoksia Tsikau. Nyt nähtävästi ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, joten annan puheenvuoron sitten Lopes Karidolle neuvostosta. Olkaa hyvä. Kiitokset, puhemies. Niin, minä haluaisin nyt viitata muutamiin asioihin, esimerkiksi juuri tähän näihin pääjohtopäätöksiin tästä keskustelussamme. Herra Weber otti esille muutamat asiat puhuessaan siitä mahdollisuudesta, että voisimme luoda tällaisen PNR-järjestelmän Euroopan unionin tasolle. Me tietysti olemme sitä mieltä, että täytyisi saada tällaista yleissääntelyä ole aikaiseksi henkilötietojen siirtämiseksi lentoliikenteessä erityisesti. Siitä syystä olemmekin pyytäneet komissiota tutkimusta valmistelemaan ja tekemään ja luomaan sitten direktiiviehdotuksen säännöstelemään juuri tätä kysymystä. Ja juuri tämä päätöslauselmaehdotus, jonka Intveld on tehnyt, osoittaa, että tarvitsemme myös vaikutusten arviointitutkimusta siitä, miten mahdollisesti tämä tällainen käytäntö vaikuttaisi yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen suojaan ja miten se vastaa sitten suhteellisuusperiaatteeseen koska kaikkihan nämä sitten suoraan vaikuttavat suoraan ihmisten yksityisyyteen ja mihin asti Euroopan unionin lainsäädännön tulee mennä näissä kysymyksissä, koska nämä ovat kansallisia kysymyksiä. Sitten Rouva Fajonille, minkälaisia menetelmiä meidän täytyisi pystyä hyväksymään? No, me olemme Swiftistä keskustelleet ja Swift-keskustelu osoittaa, minkälaisia vastauksia voimme löytää. Meidän täytyisi juuri täällä puhua näistä vaihtoehdoista vaihtoehdoista. Tässähän puhutaan kuvasta ja henkilötiedoista ja sen sellaisista. Nämähän kuuluvat kaikki perusoikeuksiin, eikä niitä voida ryhtyä loukkaamaan ja näin ollen me olemme sellaisen kysymyksen edessä, joka varmasti saattaa loukata helpostikin ihmisten, kansalaisten perusoikeuksia. Ja tätähän on käsitelty myös tuossa eh, tätä edeltävästä keskustelusta, keskustelussa Swiftissä. Ja yleishuomiona esittäisin näihin kahteen äsken käsiteltyyn asiakohtaan, että turvallisuus ja vapaus ovat eh, sellaiset periaatteet, jotka ikään kuin käyvät toinen toisiaan vastaan ja näin, kun me haluamme lisää turvallisuutta, niin sitten meillä on vähemmän vapautta. Ja näin sitten vähemmän pystyisimme ikään kuin perusoikeuksia suojelemaan. Ja jos me sitten taas haluamme perusoikeuksia suojata loputtomiin, niin sitten meiltä turvallisuus katoaa. Tämä on minun mielestäni aivan väärä kysymyksen asettelu, koska turvallisuus ja vapaus ovat yhtenä, yhdessä esittyviä, esiintyviä arvoja, ja niitä molempia täytyy arvostaa ja kunnioittaa ja noudattaa ja ne molemmat toimivat pohjana meille, meidän työllemme ja myös eurooppalaisille laille ja perustuslajeille kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kaikki tämä on myös toistettuna sitten tuossa Lissabonin sopimuksessa. Ja meillähän tietysti on Lissabonin sopimukseen liitettynä myös perusoikeuksien asiakirja ja niitä me emme voi tuosta vaan lakaista matonalle. Täten uskonkin, että kun me nyt tässä puhumme asioista lyhyellä aikavälillä ja usein sitten lyhyen aikavälin sokeaistamina toimimme hyvinkin nopeasti, niin meidän pitäisi nyt hivenen tarkemmin katsoa pitkällä aikavälillä näitä kysymyksiä myös sekä turvallisuuden että vapauden yhtenäisestä näkökulmasta ja toimia varovaisesti ja hyväksyä sellaisia keinoja, jotka toimivat tehokkaasti sekä vapauden että turvallisuuden eteen ja erityisesti siten, että tässä kansalaisten hyvinvointia kasvatettaisiin eikä suinkaan vähennettäisiin ja heidän turvallisuuden tunnettaan lisättäisiin. Kiitoksia. Kiitoksia Garrido ja sitten vielä komissiosta Malmström. Kiitoksia hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Olen nähnyt elokuvan Minority Reports. Hyvä ja pelottava elokuva, eikä mehän me siihen nyt pyri tässä. Minusta Kyseessä on ollut oikein hyvä ja rakentava keskustelu ja tietysti tämä liittyy SWIFT ja TFTP-keskusteluihin taistellaan terrorismia vastaan ja torjutaan järjestettyä rikollisuutta ja samalla puhutaan tietosuojasta ja yksilösuojasta tavoitteista, oikeusturvasta ja niin edelleen. Neuvottelut TFTPstä Yhdysvaltaista ystävimme kanssa antaa meille tärkeää kokemusta, jota voidaan käyttää sitten PNR-keskusteluissa. Ja se auttaa selventämään Euroopan unionin pohdintoja ja pääsemään lähemmäksi tässä asiassa. TFTP-työ tähän mennessä kolmen toimielimen välillä – on antanut meille kokemuksia siitä, millä tavalla voimme työskennellä yhteistyössä neuvoston, komission ja parlamentin kanssa näissä erittäin vaikeissa ja arkaluontoisissa kysymyksissä, toivottavasti myös hyvin tuloksiin. Olen kuunnellut huolella tätä keskustelua, olen lukenut päätöslauselmanne, se on tasapainoinen ja viisas ja on tärkeää, että työstämme sitä heti ja toivottavasti voimme käydä hyviä keskusteluita teidän kanssanne tulevaisuudessakin. Olen jo luvannut parlamentille, kuten tiedätte, kuulemistilaisuudessani sen, että teen katsauksen kaikkiin terrorismin vastaisiin menettelyihin, joita meillä käytössämme on, jotta saisimme niistä kunnollisen luettelon ja voisimme keskustella niistä Euroopan parlamentista. Ja näin voimme keskustella myös kokonaisarkkitehtuurista, niin että asia on sitten mielessämme kun ryhdymme asiaa kehittelemään ja se lisää myös avoimuutta ja keskustelujemme syvyyttä. Joten kiitoksia kovasti, hyvä puhemies, ja kiitoksia arvoista jäsenet tästä keskustelusta. Kiitoksia komission jäsenelle tästä hedelmällisestä yhteistyöstä ja näin keskustelu päättyy. Äänestämme tästä sitten maalis- toukokuun täysistuntoviikolla.